on täällä edustettuna uusien komissaarien toimesta. Eilinen pöytäkirja hyväksytyt asiakirjat on jaettu. Onko niihin jotain huomautettavaa? Ei näytä olevan. Pöytäkirja on hyväksytty.